tämän täysistunnon. Me olemme pitkän vuoden lopussa. Minä kiitän tältä vuodelta kaikkia yhteistyöstä ja minä toivon teille, toivotan teille hyvää